ryhmältä pyynnön, että herra Anriikka Kurel Salom nimitettäisiin perussopimusvaliokunnan jäseneksi. Hän korva herra Rotondon. Haluatko esittää huomiota tähän? Ilmeisesti ei. Tämä jäsenyys on näin hyväksytty. Kyselytunti päättyy ja istunto keskeytetään kello yhdeksään illalla.